toivotan teille onnea tulevalle puhemieskaudelle. Toivottavasti toimitte yhtä organisoidusti aina kuin tänä iltanakin. Eh, Kiitos eh, rouva komission jäsen. Toivoisin, että Euroopan parlamentin ja komission yhteistyö olisi yhtä hyvää kuin meidän kahdenvälinen yhteistyö tänä iltana ja myöskin yhteistyö täällä työtovereiden kanssa. Haluan kiittää puheenvuoroista. Meillä on yksi päätösoma esitys äänestys. Keskustelu on nyt päättynyt ja huomenna on vuorossa äänestys tästä asiasta. Kiitän tarkkavaisuudestanne. Toivotan rauhallista yötä. Igen, a következő ülés... Anteeksi, seuraavan istunnon ajankohta huomenna torstaina kesäkuun 17. päivänä kello 9 alkaa istunto, kestää kello 13.